nie możemy sobie pozwolić na dłuższe opóźnienie niż pięciominutowe. No, no, Meillä ei ole mahdollisuutta viivyttää kokouksen alkua tämän pidempään. Viisi minuuttia on kulunut. Hyvät naiset ja herrat, kerron teille, että ensimmäiset 15 minuuttia Europarl TV nauhoittaa meidän kokoustamme. Kyse on siitä, että tässä nauhoitetaan meppien työtä. Ääntä kuitenkaan ei nauhoiteta pelkkää kuvaa. Tämä on siis teille vain tiedoksi. Varmasti kokouksemme tulee vielä uusia osallistujia ja myös journalisteja. Meillä on esityslista esitettynä, varmaankaan vastalauseita ei ole kokous välitetään suoratoistona myös verkkoon 19 eri kielellä tulkattuna, muutama poikkeusta lukunottamatta. Aiheemme on ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus. Tiedämme, että esittelijämme on edustaja Dorfman. Valiokunta keskustelee tänään tästä aiheesta. Mehän olemme puhuneet kyllä samasta aiheesta jo moneen kertaan. Ei ole sellaista agrivaliokunnan kokousta, jossa emme keskustelisi yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta ja tulevasta muodosta, mutta tänään viittaamme aivan erityisesti komission tiedonantoon marraskuulta. Meidän keskustelumme tänä päivänä on siis äärimmäisen tärkeä. Varmasti esittelijä kertoo vielä lisää aikataulusta, suunnitelmista tältä osin. Luulenpa, että nyt on syytä mennä suoraan esittelijän puheenvuoroon. Sitten kuuntelemme varjoesittelijöitä ja koordinaattoreita ja jäseniä. Jos teille sopii esityslista tällaisena, niin antaisin nyt puheenvuoron esittelijälle. Olkaa hyvä. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Jatkaisin siitä, mihin lopetitte puheenvuoron, eli aikataulusta. Me olemme useampaan otteeseen keskustelleet tästä asiasta. Toukokuussa viimeistään kesä syyskuisessa Strasbourgin istunnossa tästä tekstistä pitäisi sopia, eli 17. toukokuuta agrivaliokunnassa olisi aiheesta toimitettava äänestys. Eli aikataulu on aika tiukka ja siksipä pyrinkin toimimaan niin, että osaan nopeasti saan tekstin valmiiksi ja nyt teksti on edessänne käsittelyä varten tarjolla. Tältä pohjalta tulevina viikkoina ja kuukausina työtä tulemme tekemään. Tavoitteena on aina ollut ja tulee olemaankin, että saamme mahdollisimman poliittisluonteisen tekstin. Minä en usko, että tällaisessa tekstissä pitää luoda uusi YMP. Me katsomme teknisiä yksityiskohtia ja sisältöasioita, jotka loppupeleissä sitten löytävät tiensä toivottavasti lainsäädäntötekstiin. Meidän ei tarvitse lähteä perustavalaatua olevia YMP-kysymyksiä käsittelemään. Meidän täytyy vain löytää enemmistö tämän ratkaisumallin taakse ja tästä lähtökohdasta lähdin tekstiä laatimaan yritin käsitellä mahdollisimman monia asioita ilman, että puutun nyt teknisiin yksityiskohtiin. Olen jakanut tekstin kolmeen osioon. Ja ne kuvastavat myöskin lainsäädäntöehdotuksen osioita. Komission jäsen Phil Hoganhan tapaamisemme yhteydessä totesi, että hän tulee esittämään kolme lainsäädäntöehdotusta. Yksi liittyy uuteen toisiasusperiaateen lähestymistapaan unionin ja jäsenvaltioiden ja sen alueiden välillä, eli New Delivery Model nimeltään, eli uusi yhteistyön malli unionin ja jäsenvaltioiden välillä. Sitten toinen osio, siinä käsitellään YMPn ytimestä, eli toisesta peri- äh, pilarista, ja sitten vielä kolmas osio, se käsittelee markkinajärjestystä, eli maatalousmarkkinoita, ja sitten lopussa vielä yleisiä huomioita. Tähän ensimmäiseen osioon, eli tämä uusi suhde unionin ja jäsenvaltioiden välillä. Tilannehan on seuraavanlainen. Komission tiedonannossa on vain tällainen perusratkaisumalli esiteltynä, eli komission perusajatus. Joissakin keskusteluissa olemme saaneet aiheesta hiukan enemmän infoa, mutta mitään tarkempaa infoa aiheesta ja tästä mallista ei ole vielä tarjolla. Ja tästäpä syystä omassa tekstissäni toteankin, että meidän ei tule sulkea mahdollisuuksia uudistuksilta, varsinkin kun kyse on YMPn yksinkertaistamisesta ja byrokratian kitkemisestä, joten kyllä uudet ratkaisumallit ovat tervetulleita ja varsinkin jos haluamme huomioida paremmin jäsenvaltioiden tarpeet, niin mikäs sen parempi asiasta. Mutta toisaalta YMPn pitää olla yhteinen maatalouspolitiikka, eli eurooppalainen politiikka. Siitä ei saa syntyä mitään subsidiariteettipolitiikkaa, eli että ajaudutaan sellaiseen tilanteeseen, että jäsenvaltiot toimivat miten lystävät. Kyllä meidän täytyy katsoa maataloustuotteita, eli elintarvikkeita, ja meillähän on olemassa elintarvikkeiden yhtenäiset markkinat – ja jos jäsenvaltiot tekevät omi, omia päätöksiä, niin se johtaisi tietenkin vääjäämättä markkinoiden vääristymiseen. Esitän tekstissäni myöskin huolen aiheita, eli tällainen YMPn suunnittelu kansallisella tasolla tai keskustasolla, eli komission ehdotus on juuri sellainen, että se käsittelisi ensimmäistä ja toista pilaria. Ongelmana on se, että monissa jäsenvaltioissa, varsinkin niissä, joissa federalistinen järjestelmä on, niin suunnitelma, järjestelmä on aivan erilainen. Ykkös- ja kakkospilareista vastaavat eri tahot. Yhtäältä kansallinen taso, toisaalta aluetason, mutta tämä uusi ratkaisumalli ei saa johtaa siihen, että alueet, joilla on toimivalto, toimivaltuuksia kakkospilarin suunnitelmatyöhön, niin alueelta ei saa viedä tätä aiheeseen liittyvää toimivaltaa. Sitten ykkös- ja kakkospilariin liittyen Seuraavaa alkuun viittaan siihen, että me uskomme, tai ainakin minä uskon siihen, että tämä nykyinen kahden pilarin järjestelmä on toiminut hyvällä tavalla. Ja tästäpä syystä meidän tulisi jatkossakin pitää kiinni tästä lähestymistavasta. Ja olen myöskin sitä mieltä, että jos järjestelmästä äh, pidetään kiinni, niin rahoituksenkin on oltava kunnossa. Meidän tulisi vaatia, että yhteinen maatalouspolitiikka seuraavassa MFFssä saisi ainakin sen verran varoja käyttöönsä kuin tähänkin asti. Eli että riittävästi varoja poliittisten toimien toteuttamista varten. Ykköspilariin liittyen olen esittänyt muutamia huomioita. Yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että tämä eurooppalainen maatalousmalli olisi sellainen, joka perustuu perhetyöhön tilajärjestelmään, koska perhetilat ovat meidän maatalouspolitiikan mallin keskeinen osio. Ja tämä tietenkin tarkoittaa taas sitä, että perhetilat eri maissa, eri valtioissa, eri alueilla ovat eri kokoisia. Mutta oli miten oli, meidän pitää ottaa käyttöön sellaisia järjestelmiä ja mekanismeja, jotka mahdollistavat äh, myöskin pientilallisten toiminnan. Ja jos ajatellaan ykköspilarin degressiivisuutta, niin se olisi hyvä asia. Tämä ei tarkoita mitään muuta kuin skaalaus ratkaisumallia, ei mitään sanktiointijärjestelmää. Ja tämä taas tarkoittaa sitä, että ensimmäinen hehtaari saa enemmän tukia kuin Mut, Ja mitä tulee sitten tähän ehdottomaan ylärajaan ja sen määrittelyyn, niin mielestäni jäsenvaltiot vastaavat siitä. Ja kun puhutaan suorista tuista ykköspilarin puitteissa, niin ne jäsenvaltiot, jotka historiallisista syistä ovat tätä järjestelmän näin voineet käyttää, niin tämä järjestelmä pitää poistaa, sillä minä en usko, että me voimme jatkaa tällä tavalla vuodesta 2027 jälkeen. Eli ei voi olla niin, että 27 vuotta aiemmin käytössä ollut järjestelmä voisi nyt enää toimia. Eli kyllä me tarvitsemme Euroopan laajuisen yhtenäisen mallin. Meidän tulisi siis ottaa tai pyrkiä ottamaan käyttöön yksinkertaistettu järjestelmä. Mitä tulee ulkoiseen konvergenssiin, eli jäsenvaltioille jaettavien varojen jakaminen, kyllä reilua peliä pitää peräänkuuluttaa mutta varoja jaettaessa täytyy muistaa, että tuotantokustannukset poikkeavat maasta ja alueesta toiseen ja että taloudelliset toimintamahdollisuudetkin poikkeavat maasta toiseen. Eli tästäpä syystä meidän täytyy katsoa, mikä on jäsenvaltiotasolla YMPn rahoitustilanne. Nämä yhdistetyt maksut, niitä tarvitaan jatkossakin, mutta meidän täytyy varmistaa, ettei tämä johda kilpailun vääristymiseen. Kaiken A ja O on ö, tilan sukupolven vaihdos. Me tarvitsemme tässäkin strategisesti toimivan ratkaisumallin, eli me tarvitsemme ykkös- ja kakkospilarin elementtejä, mutta myöskin kansallisen tason poliittisia toimia. Sukupolven vaihdos ei liity vain ainoastaan YMP, vaan myöskin kansallisiin järjestelmiin, verotukseen, perintäoikeuteen, interventio-oikeuksiin ja niin poispäin. Nämä ovat asioita, jotka eivät liity millään muotoa unionin toimivaltuuksiin. Mitä tulee sitten kakkospilarin tärkeyteen, niin sitä kyllä olen korostanut. Tulevina kuukausina tulemme tietenkin keskittymään tähän vihreän arkkitehtuuriin. Eli kyse on siitä, että miten julkisista maksuista puhutaessa voimme lähteä vaatimaan myöskin samalla ympäristöllisiä tekoja. Minä uskon, että yksinkertaistamista kaivataan. Me tarvitsemme selkeämmät pelisäännöt, mutta yksinkertaistaminen ei saa missään nimessä johtaa siihen, että ympäristöön liittyvät velvoitteet vesittyisivät. Silloin, jos viherryttämistä lähdetään vesittämään, niin se edellyttää ykköspilarissa vahvistettua ehdollisuutta ja ympäristöllisten toimien vahvistamista kakkospilarissa. Innovointi on tietenkin erittäin tärkeä asia, varmaankin yksi keskeisimmistä haasteista, joita käsittelemme tulevina vuosina. Sitten vielä muutama huomio maanviljelijöiden asemasta elintarviketuotantojärjestelmässä. Minä korostan yhteisten markkinajärjestelyiden merkitystä. Hedelmävihannekset, kouluhedelmäjärjestelmä ja muut koulumaitojärjestelmät, niitä tulee vaalia ja riskinsuojelu, sekin on tärkeä asia ja siinä yhteydessä maanviljelijöillä on keskeinen rooli. Tätä asiaa on korostettu koontiasetuksessa. Yhtä lailla minä totean tekstissä, että maitomarkkinoiden asettama haaste on keskeinen ja meidän tulee uudemman kerran pohtia sitä, että miten voisimme vapaaehtoisin sopimuksin pönkittää kysymys, kysyntää, sillä viime vuosien aikana ei tällä saralla ole hirveästi tapahtunut. Yhtä lailla uskon, että meidän täytyy keskustella myöskin parannettuusta kriisihallintamekanismista. Vaikkakin budjettista poistetaan tämä vuotuiseen järjestelmään liittyvä osio, ehkäpä kriisiaikoja varten voitaisiin ajatella jonkinlaisen rahaston, varantorahaston perustamista. Me tarvitsemme myöskin reiluja pelisääntöjä. Me emme voi ajatella, että järjestelmä voisi toimia niin, että avaamme markkinat sellaisille tuotteille, jotka eivät liity millään muotoa maatalouteen. Ja lopuksi vielä Toteaisin, että me olemme jo aika lailla jälkijunassa. Tilanne näyttää siltä, että kesäkuussa saamme lainsäädäntöehdotuksen pöydälle ja sitten ei ole edes vuottakaan enää lainsäädäntökautta tarjolla, eli olisimme voineet aloittaa hyvinkin paljon aikaisemmin, jos olisimme halunneet varmistaa, että tällä lainsäädäntökaudella parlamentti olisi voinut tehdä oman päätöksensä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, tässäpä ne tärkeimmät tekstiin liittyvät sisällölliset seikat. Haluan tietenkin tässä kiittää kaikkia niitä, jotka ovat viime viikkojen aikana tukeneet minua tämän tekstin muotoilemisessa. Varsinkin suuret kiitokset varjoesittelijöille ja sihteeristön jäsenille. Minä toivon, että tämä positiivinen yhteistyö näkyy myöskin tarkistusten käsittelyn yhteydessä. Me yritämme huomioida nämä tarkistukset mahdollisimman laajasti ja toivon, että me emme lähtisi setvimään teknisiä yksityiskohtia ja yksittäisiä ratkaisumalleja, vaan että pyrkisimme kaikin keinoin tässä tekstissä käsittelemään peruskysymyksiä. Ja mitä tulee näihin teknisiin kysymyksiin, niin niitä käsitellään, kunhan lainsäädäntöehdotukset ovat pöydällä. Eli tulevien viikkojen ja kuukausien aikana tullaan sitten näitä teknisiä kysymyksiä käsittelemään. Kiitoksia. Kiitos. Esittelijä voi käyttää puheenvuoron myös keskustelun lopussa. Nyt 30 puhujaa on halunnut puheenvuoron. Ensin varjoesittelijät, sitten koordinaattorit. Kaksi minuuttia puheaikaa kullekin ja siitä vielä yksittäiselle jäsenelle minuutin puheenvuorot. Aguilera kaksi minuuttia ensimmäiseksi. Puhu, puheaikaa ei nyt näy kellossa juoksemassa, mutta sitten kun aika alkaa olla lopussa, niin minä heiluttelen sitten vasaraa. Eli katsokaa minun suuntaan. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minä toivon, että ette sitä nuijaa joudu minun kohdallani heiluttamaan, mutta hienoa kuitenkin, että varoititte meitä etukäteen. Tänään muuten on tarkoitus perustaa erityisvaliokunta torjunta-aineille. Ja tämähän nyt on sellainen asia, mikä on ollut tapetilla ja minä en valitettavasti voi olla täällä loppuun asti, enkä kuule myöskään herra Dorfmannin päätelmiä, mutta mm, tulen tässä nyt ottamaan muutaman asian esille. Minä en voi nyt kaikkea mainita, minulla ei ole riittävästi aikaa ja tästähän on puhuttu jo aikaisemminkin. Ja sanoin jo, että pidän tehtyä työtä hyvänä ja on hyvä, että meillä on aikaa käsitellä tätä aihetta nyt syvällisemmin. Ja sitten pitäisi olla myöskin aikaa puhua tarkistuksista. Mutta haluaisin ottaa erään asian esille. Jos keskustelusta tulee liian tekninen ja yksityiskohtainen, niin se ei välttämättä ole hyvä, koska tämä ei ole mikään tekninen asutus, mutta meidän kuitenkin pitäisi tässä puhua poliittisista suuntaviivoista. Olen joistakin ihan yhtä mieltä ja toisista taas en, mutta näiden poliittisten kohtien pitäisi olla selviä. Täällähän puhutaan paljon uudelleen kansallistamisesta eikä yhteisrahoituksesta. Meidän pitäisi tässä katsoa myöskin millainen viesti tästä välittyy, eikä tässä saa myöskään olla mitään porsareikiä, kun nyt puhutaan tästä muutoksesta, koska tämä on hyvin kompleksinen asia. Ja tietysti strateginen puoli täytyy myöskin voida täytäntöönpanna yksinkertaisesti. Eli jos nyt sitten on yksi pilari, jota EU rahoittaa ja toinen, jossa sitten on yhteisrahoitus Valalla niin kyllähän ne, nämä ovat paljon tekemisissä toistensa kanssa nämä pilarit ja haluan, että tästä ei tule liian monimutkainen asia. No sitten tuo viherryttäminen tai vihreä arkkitehtuuri, se täytyy, sen täytyy todellakin käydä selväksi tästä tiedonannosta. Se on eurooppalainen tavoite. Ja ylärajat, niistäkin meidän täytyy päättää, emmekä saa jättää tätä myöskään jäsenvaltioille. Meillä täytyy olla eurooppalaiset selkeät säännöt, jotta tätä ei hoideta jäsenvaltiotasolla. No puheenjohtaja, minä päätän ihan juuri. No viherryttämiseen liittyy vielä ongelma, joka täytyy ratkaista. Kiitos. Kiitoksia. No niin, Edustaja Nikos, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Anju yrittää minua keskeyttää tuossa, mutta ensin haluaisin todeta, että meidän on aivan erityisesti kiitettävä edustaja Dorfman ja hän on käyttänyt paljon aikaa ja työtä tähän työhön. Hän on saanut lyhyessä ajassa aikaiseksi näin kattavan asiakirjan. Vaikea kysymys, joka ei tule varmaankaan kenelle yl- kenellekään yllätyksenä, kun tätä käsittelen. Minähän olen nähnyt kaiken tämän jo aikaisemminkin. Edellisessä YMPn uudistuksessa budjetti oli keskiössä. Eli kuinka paljon rahaa käytettäisiin yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Puheenjohtaja Dorfman tämän kyllä tietääkin. Totuus on se, että kaikki muut politiikan osa-alueet haluavat saada yhteisen maatalouspolitiikan rahoja omaan käyttöönsä ja tuovat esille omat, oman näkökulmansa. Tällä hetkellä tilanne on vain kärjistynyt, nyt kun yhdistynyt kuningaskunta jättää unionin ja YMPn budjettiin sillä on vaikutuksensa. Tätä ei ole mikä ilo sano, sanoa, mutta tämä on kuitenkin totuus tämänhetkisessä tilanteessa. Tämä tilannehan jatkuu tällaisena parlamentin kauden jälkeenkin ja parlamentin ulkopuolellakin. Minä en ole sitten jatkossa enää täällä mukana, mutta ne, jotka ovat mukana, niin heidän täytyy olla päättäväisiä ja puolustaa maatalousbudjettia. Siitähän on kyse. Jos budjetissa ei ole varoja, ei ole rahaa, niin sitten vaikka aikomukset olisivat kuinka hyvät tahansa, niin tuloksia ei synny. Innovointiin keskittyminen on hyvä asia. Se on hyvä keino päästä eteenpäin ja komission pitäisi tähän perehtyä. Olen huolissani myös siitä mahdollisuudesta, että jäsenvaltiot voivat tässä syyllistyä kansalliseen ylisääntelyyn. Eli tarvitaan selkeät poliittiset puitteet siitä, mitä jäsenvaltiolta oikein odotetaan. Komission tulisi selkeyttää sitä, miten ensimmäinen ja toinen pilari liittyvät toinen toisiinsa yhteisessä maatalouspolitiikassa. Täytyy varmistaa se, että nämä pysyvät erillään. Mehän tiedämme, että tämänhetkinen toinen pilari on monimutkaisempi kuin ensimmäinen, emmekä halua tämän monimutkaisuuden leviämään laajemmalle. En ehdi sanoa tämän enempää puheenjohtaja. Da, dalej proszę o pobijanie części kurtuazyjnej. Pani poseł. Niin, älkää puhuko yliaikaa. Minäkin haluan kiittää edustaja Dorfmannia tästä hyvin laajasta asiakirjasta. Se on erittäin selkeästi jäsennelty ja sen tarkoituksena on yksinkertaistaa yhteistä maatalouspolitiikkaa ja me tietysti kaikki tätä voimme tukea. Yksinkertaistaminen on hyvä asia. Tämä de minimis-sääntely, sitä täytyy työstää ja tarvitaan lisää pelivaraa ja olen budjetin osalta samaa mieltä edellisen puhujan Jim Nicholsonin kanssa, koska en tiedä, että voimmeko pitää kiinni budjetista. Kun ajatellaan yrityksiä, hän puhuu noista pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Minä olisin nämä keskisuuret halunnut tähän mukaan. No täältä puuttuu muun muassa metsätalous ja biotalous. Ehkäpä nämä voitaisiin ottaa tuohon kohtaan 16, missä puhutaan myöskin tuosta maatalousmatkailusta. Minua aina huolettaa tuo eurooppalainen proteiinistrategia. Saksa, Saksalla ei ole näitä yhdistettyjä maksuja. Ja nyt sitten, jos koontiasetuksen kohdalla tai kautta ei enää voida proteiinipitoisia kasveja viljellä. Meidän pitäisi pohtia tätä uudestaan. No sitten nämä vapaaehtoiset ylärajat, ne olisivat mielestäni hyvä asia. Ja totta kai kun ajatellaan koontiasetusta, niin olemme saaneet kyllä perustaa aikaiseksi. Niidenkin tulisi tässä päteä. Ja myöskin tehokas ylimenovaihe tässä täytyy voida taata. Se on hyvin tärkeä kohta. Me tarvitsemme tässä siirtymävaiheen sääntelyä. No kaiken kaikkiaan, kun ajatellaan yhteistä mark- yhteisiä markkinajärjestelyjä, niin kyllä voin elää sen kanssa, mistä me olemme päättäneet. Ja nämä tulemme tekemään sitten muita tarkistuksia vielä tähän liittyen. Paljon kiitoksia. Edustaja Senra Rodriguez, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Jos jatkamme tämän maatalouspolitiikan linjalla vielä viiden vuoden ajan, niin joudumme kohtaamaan tämän tilanteen. Me tarvitsemme konkreettisia toimia viljelijöiden tueksi. Kyse on viljelijöiden oikeuksista – Me puhumme edelleenkin alakohtaisista sopimuksista, jotka olisivat siis vapaaehtoisia. Ja me olemme nähneet, miten maitoalalla on käynyt. Se on oikeastaan johtanut meidät umpikujaan. Me tarvitsemme kunnianhimoisen ratkaisun, joka takaa sen, että jatkossa meillä on vielä viljelijöitä unionissa ja on myös pientiloja ja keskisuuria tiloja. Kiitos. Uh, ja, uh, niin, täällähän puhuttiin jo siitä, että kyse on siitä, että miltä meidän budjetti näyttää ajatellen seuraavaa kautta. Jos me emme voi selkeästi osoittaa, miten maatalous voi vaikuttaa esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaan tai biologisen monimuotoisuuden tukemiseen tai esimerkiksi työpaikkojen luomiseen, niin kyllä sitten meillä tulee olemaan ongelmia talousarvion osalta. No, mielestäni täällä ei puhuta maaseudun, maaseudusta. Se täytyy ottaa entistä enemmän keskiöön, jotta voidaan selittää, että miten rahoja on tarkoitus käyttää ja miten ne hyödyttävät yhteiskuntaa. No sitten vielä asia kohdassa 25. Tässä meillä on toisenlainen näkemys. Minä olen sitä mieltä, että eurooppalaisia verorahoja pitäisi ensisijaisesti käyttää siihen, että saataisiin aikaan eh, elintarviketurvallisuutta, toimitusvarmuutta Eurooppaan. Eurooppalaiset verorahat eh, eivät, niitä ei pitäisi käyttää maailmanmarkkinoiden hoitamiseen, vaan kun ajatellaan sellaisia elintarvikkeita, joita tuodaan eh, EU-hun, niihin pitäisi käyttää samoja standardeja kuin Euroopassa. Esimerkiksi häkkikanaa munat. No sitten eräs asia vielä, missä olemme eri mieltä. Mielestäni meidän ei pitäisi käyttää verorahoja siihen, että yksityiset vakuutuskonsernit että, niiden, että tässä helpotettaisiin niiden tilojen vakuuttamista mielestäni niin tässä tarvitaan muita kuin verovaroja. No sitten kun ajatellaan näitä rahamääriä, joita käytetään esimerkiksi biologisen monimuotoisuuden tukemiseen ja eri toimenpiteihin, niin tässä tarvittaisiin velvoittavaa kiintiöä, esimerkiksi 30 prosenttia vähintään. No sitten kohta 16 tästä puuttuu tuo suoramarkkinointi. Pitäisi tukea sellaisia tiloja, jotka suoraan tarjoavat tuotteitaan kuluttajille tai esimerkiksi isoille keskuskeittiöille. Tämä olisi tärkeää myöskin kun ajatellaan tätä markkinavaltaa, joka viljelijällä on. Ja sitten vielä tämä degression mahdollisuus, sen pitäisi olla velvoittava eikä ainoastaan mahdollinen mahdollisuus. Ja sitten tuo nuo ylärajat sen pitäisi olla sama, koska pitää voida selittää veronmaksajalle, että miksi tilat saavat satoja tuhansia euroja tätä ylärajan asettamista, siitä pitäisi sopia yhdessä, mutta kyllä tässä on hyvä työpohja herra Dorfmanin kanssa. Kiitoksia tästä luonnoksesta, koska se on hyvä sellainen. Kiitos. No, Kiitos puheenjohtaja. Kollega Dorfmanin mietintö on minun mielestäni hyvin tasapainoinen. Menen tässä suoraan poliittisiin periaatteisiin, jotka meidän tulisi tässä mietinnössä säilyttää. On huolestuttava tämä uusi malli vaikkakin komissio pyrkii sitä perustelemaan ja rauhoittelemaan meitä. Mutta tässä on se vaara, että yhteinen maatalouspolitiikka uudelleen kansallistettaisiin. Jäsenvaltioilla olisi sitten liiallista valvontatehtävää, mahdollisuutta ja unohdetaan hieman yhteiset tavoitteet kun puhumme yhteisestä maatalouspolitiikasta, niin silloin pitää olla yhteiset tavoitteet, yhteiset rakenteet. Ja tämä mekanismi on tavallaan alusta saakka vääristynyt, kun pyritään vain ja ainoastaan vapaaseen markkina, markkinoihin, joka johtaa sitten epälojaaliin kilpailuun. Ja koko ala tästä kärsisi. Täytyy kiinnittää huomiota myös ulkoisen lähentymisen periaatteeseen. Me puhumme yhteisestä politiikasta jälleen kerran ja täytyy ajatella sitä, mikä on työn hinta ja elinkustannukset eri alueilla. Täytyy siis muistaa se, että ei ajauduta epälojaalin kilpailun tilanteeseen jälleen kerran. Täytyisi ottaa käyttöön sellaisia mekanismeja, joilla tuettaisiin niitä yrityksiä, tiloja, jotka tuottavat myönteisiä vaikutuksia alueilla, esimerkiksi sosiaalisesti, taloudellisesti, myös ympäristön näkökulmasta. Eli olisi jonkinlainen edistyksellinen lähestymistapa jolla vastustettaisiin esimerkiksi eh, maan eh, rohmuamista. Ja tämähän haittaa koko, alu, koko alaa. Edustaja Luoso. President. Kiitos puheenjohtaja. Tämä mietintö on jatkoa komission tiedonannolle. Sitähän odotettiin kovasti. Ja nyt käymme keskustelua yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta. Tätä on odotettu kovasti. Kun katsomme yksityiskohtia, jotka liittyvät aiemman yhteisen maatalouspolitiikan ohjelmointiin, niin Tätä olemme todella odottaneet. Joudumme hieman tiivistämään tätä keskustelua, jotta, jotta pääsisimme perille näistä komission aikomuksista. Tässä tekstissä kohdat yksi, kaksi ja kolme eivät salli sitä, että jäsenvaltiolla annettaisiin enemmän vapautta niin, että saataisiin joustoa. On myös rajattu toissijaisuusperiaatteen toteuttamista. Tämä ei ole Ranskan viljelijöille kovinkaan helposti sulateltavissa. Minähän edustan heitä. Täytyisi ainakin säilyttää yhteisen maatalouspolitiikan budjetti e, nykyisellään jo kohdassa 10 todetaan, minkälaisia vaikutuksia on ollut YMPllä. Se on johtanut siihen, että tiloja on suljettu, määrä on vähentynyt ja on myös ulkomaalaisia yrittäjiä, jotka ovat ostaneet tiloja. Ranskan tiloista yli 53 prosenttia on oikeastaan tässä tilanteessa. Sitten meillä on myös tilintarkastustuomioistuimen kertomus, joka on todennut, että viherryttäminen on ollut vähän tehokasta. Ja myös alueellisena toimijana totean, että tämä on ollut epäonnistunut politiikka. Siitä meillä on paljon esimerkkejä. Tilastojen valossa voimme nähdä, että meillä on sekä miehiä että naisia viljelijöitä, jotka ovat ongelmissa. Sitten kohdassa 25 tunnustetaan se, että on tiettyjä ongelmia, jotka ovat seurausta kauppasopimuksesta tarvitaan suojalausekkeita, mekanismeja suojaamaan kaupan ikäviltä vaikutuksilta. Me tarvitsemme yhteistä maatalouspolitiikkaa, joka ottaa huomioon se, sen, miten tätä alaa kehitetään ja suojataan sitä kaupalta niin, että myös viljelijät saavat kunnon korvauksen työstään. Me tarvitsemme sitä, että ajattelemme sekä viljelijöitä että kuluttajia. Joskus tämä unohtuu. Yhteisen maatalouspolitiikan tulisi tuoda viljelijä päätöksenteon keskiöön, ja unioni tällä hetkellä ei ole valmis tähän. Tässä mietinnössä muistutetaan, että YMP on sellaista politiikkaa, missä pyritään tukemaan viljelijöille, että se tuetaan tätä talouden sektoria, eikä sitä saa unohtaa. Se, että halutaan nyt aikaan saada uusi strategia, niin ei saada unohtaa että täytyy ottaa tuo ehdollisuus huomioon. Sen täytyy olla yhteinen pohja kaikille eurooppalaisille viljelijöille ja että ei tehdä eroa eri maiden kohdalla, koska muuten tässä, tässä tulee kilpailua meidän välillemme. No sitten kun ajatellaan tätä 30 prosentin tukea ensimmäisessä ensimmäisessä pilarissa, niin meidän täytyy olla tässä pragmaattisempia ja täytyy myöskin talous ja ympäristö voida yhdistää, kun ajatellaan esimerkiksi lupamenettelyä eri maissa. Täytyy ottaa huomioon bio, biotalous ja niin poispäin. Nämä ovat ohjelmia, joita jotka ovat hyviä ja nyt sitten tämä täytyy myöskin tunnustaa tässä. No sitten toisen pilarin täytyy toimia investointien tukena, jotka ovat tärkeitä ensimmäiselle pilarille. Täytyy täsmentää tätä. No sitten, kun ajatellaan kun ajatellaan näitä eri aloja, niin yksi esimerkki esimerkiksi hedelmien kohdalla – Täytyy myöskin pyrkiä tässä edistämään talouspuolta. Uskon, että meidän täytyy ottaa huomioon, että tästä ei tule kriisi, vaan että tämä todellakin tulee toimivaksi. Kiitos puheenjohtaja. Meidän tulee vahvistaa parlamentin kanta. Meillä on mietintö, joka on hyvin laadukas ja se on työmme pohjana. Meidän tulee varmistaa maanviljelys ja viljelijöiden tekemä työ. Äh, olen sitä mieltä, että näitä ehdotuksia tulisi vielä hieman käsitellä syvällisemmin. Me haluamme välttää volatiliteetin. Sehän on suuri ongelma viljelyksessä tällä hetkellä. Eli tarvitaan jonkin verran interventioita silloin, kun markkinat eivät toimi. Sanon tämän vielä uudelleen, että meillä on myös tämä vakuutusjärjestely käytössä tällä alalla juuri näistä syistä. Kriisinhallintavälineet on otettava käyttöön. Ja tästä myös esittelijä lähtee liikkeelle. Haluan kiittää häntä siitä, että hän puhuu myös kriisivarauksesta. Meidän tulee muuttaa tämän kriisivarauksen sisältöä niin, että on mahdollisuus toimia monivuotisesti ja tämä on todettava hyvin painokkaasti, niin että kriisivarausta ei käytettäisi vain tällä tavalla yhden vuoden mittaisena. Ja se on tärkeää tälle alalle. Meidän tulee valvoa myös markkinoita. Tämä on aivan välttämätöntä, jos me haluamme olla tässä muutoksessa tukena. Viljelijät joutuvat ottamaan riskejä, toimia kestävästi. He joutuvat myös muuttamaan toimintatapojaan. Eli Mielestäni meidän on oltava äärimmäisen varovaisia. Katson, että komission tulee puhua operationaalisista sopimuksista. Tavoitteiden tulisi olla Euroopan tason tavoitteita, ovatpa ne sitten mitä tahansa. Eli sitten viherryttämisen suhteen tulee olla varovainen. Tätä esittelijä ei painota riittävästi. Kyse on eri tasoista, jotka voivat nopeuttaa kehitystä ja näin useammat viljelijät voisivat sisällyttää äh, viherryttämisen elementtejä maatalouteen. Edustaja Anjy. I must be careful not to say thank you, mustn't I? The, um... Niin mitä tulee siirtymäkauteen, niin Brexitin jälkeen se saattaa venyä ja venyä, joten tämä keskustelu saattaa vaikuttaa myöskin meihin. Mitä tulee perhetiloihin, niin tämä on subjektiivinen termi, se ei vailla sisältöä. Komissiolta odotetaan kunnon luonnosta, mutta miten komissio voisi määritellä perhetilan? Meidän tehtävänämme se olisi. Sanoitte, että ylärajan määrittely jää jäsenvaltiolle okei, okay, mutta jos ykköspilarin maksuja lähetet, lasketaan, niin se tarkoittaa muutoksia kakkospilariin. Vain 50 prosenttia kakkospilarin varoista on käytetty komission edustajan mukaan, koska järjestelmä on niin, yksi, niin monimutkikas. Ja tämä pitäisi kuvastua myöskin tässä mietinnössä. Eli jos raha pannaan liikaa kakkoseen ja rahaa ei saa käytettyä, niin tässä ei kukaan voita. Ja kollega vihreiden puolelta sanoi, että tässä pitäisi taistella ilmastonmuutosta vastaan. Puolalaiset, britti ja muutkin tieteen edustajat sanoivat, että kehittämään kasvin, joka tarvitsee vain 75 prosenttia normaalista vesimäärästä. Tiedän, että he eivät olleet Ranskasta, Saksasta tai Itävallasta, mutta kykenivät tämän kuitenkin tekemään. Joten ettekö aiokkaan hyväksyä kenttäkokeilut vai haluatteko tehdä jotain muuta? Edustaja Hoisling. ich weiß nicht, warum er... En tiedä, miksi herra Agnew puhuu eurooppalaista maatalouspolitiikasta. Hän pitäisi järjestää tuo brittiläinen maatalouspolitiikka nyt. Mutta mm, herra Dorfman, meidän täytyy olla hiukan selkeämpiä monissa kohdissa kun ajatellaan sitä, mitä komissio tiedonannossa nyt haluaa sanoa, eli tuo uudelleen kansallistaminen, sitä tämä on. Meidän täytyy tässä ottaa tiukemmin kantaa siihen. Ja sitten siinä, että mitä me haluamme saavuttaa maatalouspolitiikkaan. No ympäristö, siinä pitää käyttää vahvempia termejä. Ja me emme ole näitä tavoitteita kuitenkaan saavuttaneet. Emme biologista monimuotoisuutta YMPn kautta. Meidän täytyy nyt päästä erilaiseen logiikkaan, kannustinlogiikkaan. Eli tässä täytyy viljelijöiden myöskin voida ansaita rahaa. Meidän täytyy lähteä liikkeelle eri kohdasta ja täytyy myöskin pitää huoli siitä, että ympissä sitten on riittävästi rahaa tätä varten. Meidän täytyy tehdä selväksi, no emme voi puhua näistä ylärajojen asettamisista jäsenvaltiossa, koska sitten yhteinen maatalouspolitiikka taas hajoaa. Mutta herra Dorfman, emme voi vaatia komissiolta tehdä jotakin maitomarkkinoiden osalta se, että nyt vaadittaisiin komissiolta, että kehitettäisiin markkinavälineitä maidon kohdalla, niin kyllä me voimme sen unohtaa. Meidän täytyy tässä esittää jotakin maidon kohdalla. Komission jäsen on aivan eri tripillä ja meidän pitäisi nyt tähän sitten ottaa kantaa. Toivoisin, että puhumme enemmän eurooppalaisesta maatalouspolitiikasta ja käyttäisimme siihen rahaa, emmekä tässä valvoisi maailmanmarkkinoita. Meidän täytyy tehdä selväksi että tarvitsemme jonkin poistumisen tästä vientistrategiasta. Kun puhumme kauppapolitiikasta, niin emme voi äh, solmia sopimuksia, jotka koskettavat maataloutta, vaan meidän täytyy tehdä selväksi, että tämä loppuu. No sitten nämä yhdistetyt maksut. Me emme saavuta tavoitteitamme, ellei me käytä näitä yhdistettyjä maksuja. Kiitos. Wystąpienia jednominutowe. Pan poseł Edustaja Dynano, kiitos puheenjohtaja. Minä olen täysin samaa mieltä siitä, että tarvitaan täsmällistä julkista tukea perhetiloille, jos nyt ensin määritellään, mitä nämä perhetilat ovat. Tuen tulisi mennä niille, jotka toteuttavat YMPn tavoitteita, esimerkiksi työllisyyttä, ja jotka käytännössä toimivat tiloilla, eli aktiiviset viljelijät. Historialliset viitteet täytyy tässä hylätä täytyy vahvistaa alueellista tukea ja myös luonnonhaittatukea ja on keskityttävä strategiseen tuotantoon, esimerkiksi valkuaisainetuotantoon tai äh, vastaaviin. Tuet täytyy altistaa ylärajoille. Kansalaiset ovat joskus järkyttyneitä, kuinka liiallisia nämä tuet ovat, ja he, tukevat, he pyytävät nimenomaan tukea maaseutualueille. Sitten täytyy puhua myös äh, siitä, että eh, unionin ja muiden maiden välille tulisi saada tasa-arvoista toimintaa? Ähm, ich möchte auch die Zeit, die ganz kurze Zeit nutzen. Ihan lyhyesti muutama keskeinen kysymys. Rahan jakaminen ei ole mikään itseisarvo, vaan rahalla pitää saada jotain aikaiseksi. Me tarvitsemme siksi selkeää tavoitteen asettelua. Ja sitten tulokset, joita ollaan rahalla saatu. Kuulemistilaisuudet ovat osoittaneet, että rahalla ei ole oikein saatu mitään aikaiseksi, ei myöskään tulotuen puolella. Jotkut saivat paljon rahaa, mutta ne, jotka sitä todellakin kaipasivat, eli pientilalliset, eivät saaneet juuri mitään. Ja sitten avoimuutta, sitä on vaalittava. Nyt voidaan puhua kaikista muusta kuin avoimesta järjestelmästä. Vaikea ymmärtää koko järjestelmää, miksi kyse on pinta tuesta ja muusta, joten tähän tarvitaan muutoksia. Sitten tärkein kysymykseni. Tämä ehdollisuus ykköspilarin puolella. Aina puhutaan ja vatvotaan, että tätä tarvitaan ja tarvitaan, mutta nyt pitäisi puhua selkein sanakäänteen. Mitä tämä tarkoittaa ykköspilarin osalta? Puolet ykköspilarin rahoista, vain selkeistä, osoitettavissa olevista, todennettavissa olevista toimista ja puolet vaan sitten tilan koon mukaan, vaiko 70-30 jaon mukaan, eli miten tämä ehdollisuus toteutettaisiin ainakin minun mielestä, niin tilanne on selvä. Me tarvitsemme sataprosenttisen ehdollisen järjestelmän. Ei voi mennä niin, että rahaa annetaan vain, koska tila on olemassa. Eihän lapsellisiäkään makseta sen perusteella, kuinka monta neliötä lapsen, lapsen omasta huoneesta tilaa löytyy. Ja minun mielestäni tämä ylärajan asettaminen, sitä ei voi missään nimessä jättää kansallisen tason päätökseksi, vaan siitä on ehdottomasti päätettävä EU-tasolla. Katsokaa minun suuntaan, kun heiluttelen nuijaa. Edustaja Petir. Kiitos. Kiitoksia tästä mietintöluonnoksesta. Viljelijöiden Niin totta kai tässä on parantamisen varaa. Ja meidän pitäisi pyrkiä poistamaan täältä näitä puutteita ennen lopullista luonnosta. Yhteinen maatalouspolitiikka on tärkeää esimerkiksi tulojen lisäämiseksi maaseutualueella – esimerkiksi Kroatiassa maataloussektorin keskitulot ovat alhaisemmat kuin muissa maissa. Ja näin ollen maataloudesta on tullut ammatti, joka ei kiinnosta. Viljelijöiden keski-ikä on ongelmallinen. Ja tästä syystä meidän täytyy pohtia näitä tuloeroja viljelijöiden kohdalla. Meidän täytyy myöskin työstää pääoman saatavuus, ehtoja ja poistaa syrjintää, mitä meillä tänä päivänä vielä on. Ja sitten lopuksi minun täytyy sanoa, että Metsätalous ja biotaloutta ei mainita tässä mietinnössä, vaikka ne ovat kuitenkin maaseutualueella merkittävä tulonlähde. Pyytäisin, että kollega Dolf, Dorfman ottaisi ne mukaan. Kiitos. Suur tänu. Et kuna tulevan eelarve on kindlasti siinä väga suur mäng. Kiitoksia tulevalla talousarviolla tulee olemaan melkoinen vaikutus koko prosessiin, joten tarkkana täytyy olla. Meidän täytyy varmistaa, ettemme vahingoita sisämarkkinoita ja että YMP pysyy sellaisena kuin se on. Tietenkään emme voi hyväksyä uudelleen kansallistamista. Mitä tulee ulkoiseen konvergenssiin, on tärkeä asia. Ja mitä tulee ylärajan asettamiseen, niin meidän täytyy katsoa, mitä yleiseurooppalaiset toimenpiteet ovat saaneet aikaiseksi. Jos yritämme määritellä aktiivisen maanviljelijän, se ei ole mikään helppo tehtävä. Ja jos katsotaan koontiasetusta, niin siellä todetaan, että jäsenvaltiot vastaavat määrittelystä. Ja mitä tulee ylärajan asettamiseen, niin mielestäni tästä pitäisi päättää kansallisella tasolla. Mitä ykköspilariin tulee ja pien tiloihin, niin on sanomattakin selvää, että nyt kaivataan enemmän joustavuutta. Sitä pienet ja keskisuuret tilat kaipaavat. Me emme voi lähteä liikkeelle vain ainoastaan tilastotiedoista, vaan meidän täytyy huomioida myöskin sosiaaliset ja poliittisetkin seikat. Kiitoksia. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Joustavuus ja toissijaisuus ovat kauniita sanoja, mutta varana on se, että ne tarkoittavat yhteisen maatalouspolitiikan uudelleen kansallistamista. Monet kollegat ovat jo sanoneet, että tätä me emme halua. Herbert, kollega, on tehnyt hyvää työtä meidän tulee tätä vielä selkeyttää ja vahvistaa. Tämä valiokunta ei koskaan hyväksy sitä, että tämä uusi malli muodostuu ikään kuin avoimeksi valtakirjaksi jäsenvaltioille ja vaarassa on sitten yhteisrahoitus. Ja tässä on vaarana myös se, että kilpailu vääristyy. Hyvin useinhan käy näissä tapauksissa juuri niin, että kilpailu vääristyy. Aivan niin kuin kollega Dorfman sanoi, ei ole mitään mahdollisuutta sille, että toukokuun lopussa esitetty ehdotus voitaisiin tällä vaalikaudella saada valmiiksi. Ei ole mitään mahdollisuutta. Me lisäämme vain epävarmuutta budjettiin ja, ja myös uusien sääntöjen suhteen. Ja viljelijät ovat todellakin hyvin epäselvässä tilanteessa. Meidän tulisi välttää sitä, että viljelijämme joutuvat tähän mustaan aukkoon ja tulisi toimia aivan niin kuin olemme tehneet kontiasetuksen tapauksessa niin, että tarjoamme selkeitä ajatuksia jatkoa silmällä pitäen. Edustaja Ahtyi, budjettivaliokunnan puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin vuorostani onnitella kollega Herbert Dorfmannia mietintöluonnoksesta, jota hän meille esittelee. Nyt on kiire, mutta ei pidä kuitenkaan kiirehtiä. Tärkeää on se, että uudet säännöt ja budjetti tiedetään riittävän varhaisessa vaiheessa, koskapa 21 vuosi lähestyy haluaisin puhua johdonmukaisuudesta. Viljelijöiden tulevaisuus ei riipu pelkästään äh, määrärahoista, vaan se riippuu myös kansainvälisistä sopimuksista. Korostaisin tarvetta toimia johdonmukaisesti. Meillä on oltava strategia, kun käynnistämme kauppaneuvotteluja koko muun maailman kanssa. Jos annetaan julkista tukea vaikkapa naudantuottajille, tuottajille, ja samanaikaisesti heidät sitten ajetaan ongelmiin tai jopa konkurssiin tiettyjen kauppasopimusten takia. Onko tässä järkeä? Ja sitten konttiasetus mainittiin. Täytyy toisaalta muistaa kilpailu ja toisaalta täytyy mahdollistaa viljelijöille se, että he voivat järjestäytyä ryhmiin isompiin kokonaisuuksiin niin, että syntyy samanlaisia rakenteita kuin esimerkiksi mm, jakelupuolella. Kyse ei ole politiikasta, jos kaikkea näitä mm, erityispiirteitä siinä ei, ei ole. Toivoisin, että määrärahat äh, säilytettäisiin tällä tasolla, mutta tämä tarkoittaa sitä, että pitäisi äh, vakuuttaa viljelijät ja sen lisäksi pitäisi vakuuttaa myös eurooppalaiset tämän hyödyllisyydestä. Meillä on toisaalta yhteinen maatalouspolitiikka, joka liittyy viljelijöihin ja toisaalta joka liittyy kansalaisiin. Eli tähän liittyy äh, elintarviketurvallisuus, ruokaturva. Kyse on kansanterveydestä, ilmastosta, ympäristöstä ja näin ollen katson, että on hyvin tärkeää, että eurooppalaiset ymmärtäisivät, mistä todella yhteisessä maatalouspolitiikassa on kyse. Jos me haluamme glyfosaatista luopua, niin sitten täytyy todeta, että meillä on oltava jotakin vaihtoehtoja ja on varmistettava myös rahoitustutkimukselle, jotta viljelijöille voidaan ehdottaa vaihtoehtoja silloin, kun joku tuote kielletään. On oltava jokin vaihtoehto, joku korvaava tuote tarjolla. Kriisiä täytyy pehmentää, toimia puskurina. Ja täytyy olla jonkinlainen vakuutusjärjestelmä. Sitä tulisi rohkaista ja sitä tulee vielä määritellä jatkossa. Sitten kyse on budjetin vuosittaisesta luonteesta. Varmaankin vakuutuspuoli voi meitä tässä kysymyksessä auttaa. Haluamme välttää sen, että yhteinen maatalouspolitiikka uudelleen kansallistettaisiin. Me puhumme yhteisestä maatalouspolitiikasta ja näille sanoille tulisi todella saada sisältöä. Kiitos puheenjohtaja. Proszę mi wybaczyć wyjątkowy czas dla pana przewodniczącego Komisji Budżetowej, ale... Olen antanut nyt lisää aikaa esimerkiksi budjettivaliokunnan puheenjohtajalle. Toivottavasti sitten kun minä puhun teidän valiokunnissanne, niin saan vastaavasti lisää aikaa. Nyt edustaja Bokovic. Pardonnez-moi et merci, monsieur président. Pahoittelen puheenjohtaja. Suoka anteeksi. Eh, hvala Herbert za odlično osnovo za nadaljne delo se s temi osnovnimi Kiitoksia Herbert tästä mietintöluonnoksesta. Olen kaikista periaatteista yhtä mieltä, jossa pyritään yksinkertaistamaan ja oikein, oikeudenmukaistamaan tuota jakoa. Ja ymmärrän kyllä, miten tämä tarkoitus jäsenvaltiossa tehdään. Ja tämä menee kyllä oikeaan suuntaan, voin tukea tätä. No viherryttämisestä sanoisin, että sitä voitaisiin jakaa enemmän ympäristön ja maataloudenkin osalta, koska me tiedämme, että vihreä viljely on tärkeä myöskin ympäristölle. No sitten tuo kausi se on mielestäni tarpeen, koska muuten tässä tulee kiireen. Mutta haluaisin tässä nyt ottaa kolme tärkeää asiaa esille. 15, 16, 19. Nuoret viljelijät. Ilman nuoria viljelijöitä ja heidän tulojaan. Voimme unohtaa heidän olemassaolonsa maaseudulla, sillä innovaatiot ja maatalouden digitalisointi ilman digitalisointia maaseutu ja viljely joutuvat hankalan tilanteeseen. Koko maaseudun kehittäminen ja liittyy tähän. Tämä liittyy myöskin energiaan, teknologiaan. Me emme tarvitse ainoastaan älykkäitä kaupunkeja, mutta myöskin älykästä maaseutua. Kiitos. Posłowie, którzy idą na komisję do spraw pestycydów. Pan poseł. Ne, jotka osallistuvat äh, erityisvaliokunnan työhön Tarabella ensimmäiseksi. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää Herbert Dorfmania hänen tekemästään työstä meidän tulee olla rohkeita tässä valiokunnassa, kun ajattelemme poliittista ajoitusta. 2027 äh, täytyy muistaa, että kyse on myös äh, monivuotisesta rahoituskehyksestä. Täytyy pyrkiä toimimaan pidemmällä aika välillä. Äh, ajatellen esimerkiksi nuoria viljelijöitä, jotka toimivat 20-30 vuoden aikajänteellä. Tarvitaan vakautta, kestävyyttä tuotantotapoihin, jotta voidaan varmistaa se, että ne, jotka ryhtyvät viljelijöiksi, totta kai inhimillisessä mittakaavassa, niin voivat toimia maaseudulla. Mainostaisin nyt alueiden komiteaa, eurooppalaista toimijaa. Kollega Guillaume Co on laatinut COS, on laatinut maanviljelyksen tulevaisuudesta raportin ja hän on tehnyt oikein hyvää työtä. Eli matosmarkkinoiden sääntely on toinen tärkeä seikka. Pitää välttää puute ja toisaalta ylituotanto. On poistettu maitokiintiöt ja hinnat eivät koskaan ole olleet niin alhaiset ja viljelijät eivät ole saaneet näin huonoja palkkoja korvausta työstään. No sitten Arla, Nes, Nestle, Lactalis ovat tavallaan kolonialisoineet Afrikan maidon tuotannossa. Kuka tästä sitten hyötyy? Monikansalliset yritykset. Ja sitten lopuksi vielä viherryttäminen ja yksinkertaistaminen. Stefan Foll on puhunut, siitä, että pitäisi päästä sopimustoimintaan niin, että saamme tilanteen aikaiseksi, jonka viljelijäyhteisö myös voi hyväksyä. Päätän puheenjohtaja aivan juuri. Minä vetoan tarkistusten kautta sen puolesta, että saisimme oikeanlaista työtä tuotantoa saataisiin korvaus määräisestä työstä. Monet maailmanlaajuisesti toimivat hyvän kunnianhimoisesti suhteessa eurooppalaisiin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja aivan lyhyesti, koska kollega Jean Arthuy oikeastaan jo sanoi eh, tärkeimmät seikat, jotka minäkin halusin sanoa. Me olemme hyvin lähellä kannanotoissamme tiettyjä jo esille nousseita seikkoja. Ympäristövaliokunta antaa lausunnon. Sitä äänestetään huhtikuun lopussa ja siinä on tiettyjä suunta viivoja ympäristöseikoista yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuutta ajatellen. Meidän on toimittava johdonmukaisesti tekemässämme työssä sekä ympäristövaliokunnassa että maatalousvaliokunnassa. Näin maatalouspolitiikka on jatkossa viljelijöiden ja eurooppalaisten palveluksessa. Viljelijöillä on raskas tehtävä. Heidän tulee ruokkia meidät laadukkaalla ruoalla ja tiettyjä ympäristökriteereitä luonnollisesti on kunnioitettava. Kiitos monsieur le président, j'aimerais sur la question... Kyllä puheenjohtaja, kun ajatellaan ympäristökysymyksiä, niin haluaisin muistuttaa, että tilintarkastustuomioistuimen 12. joulukuuta antamassaan tuomiossa puhui, että viherryttäminen on monimutkaista, kun ajatellaan, ajatellaan tuloa, tulotasoa ja se ei vaikuta myönteisesti myöskään ympäristöön. Kun ajatellaan nyt tätä mietintöä, jota tänään käsittelemme, niin se on melko tasapainoinen, mutta siellä on asioita, jotka eivät ole riittävän tiukkoja. No, täällä mainitaan ongelmia, jotka liittyvät esimerkiksi hintojen volatiliteetin jo useiden vuosien ajan tämä on ollut ongelma. Ja se on ha- hankaloitunut ja kyseessä on kriisi, kun ajatellaan tuotantokuluja eri tiloilla Ja tätä ei ole käsitelty tässä mietinnössä oikeastaan ollenkaan. No sitten suorat tuet. Tämä, tätäkään asiaa ei ole tässä mainittu ollenkaan tässä mietinnössä, eikä kun ajatellaan Euroopan komission käyttämiä toimenpiteitä, eivät ole riittävät, kun ajatellaan tätä kriisiä. VTO sen tila, tilannetta vapakaupan osalta ei ole mainittu riittävällä tavalla. Ajatellen tässä esimerkiksi Merkosurin tulevaisuutta. No sitten nämä turvalausekkeet, niitä tarvitaan, koska tässä tämän osoittaa esimerkiksi tilanne Ukrainan ja Georgian kanssa. Kiitos. Kiitos. Thank you, Chair. Those of us who want... puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Ne, jotka haluavat pitää budjettia nykyisellään tai kasvattaa sitä, niin kannattaa muistaa, että meidän täytyy huomioida ne ongelmat, jotka liittyvät nykyjärjestelmään. Jos katsoo tällaista tekstiä ja hyväksyy Irlannissa valitsevan tilanteen, että siellä tila saa noin keskimäärin 17 000 euroa, muualla taas satoja tuhansia euroja, niin silloin kyllä ollaan aivan la- aika lailla hakoteillä. Voinen jatkaa. Eli jos vakavamielisesti haluamme taistella ilmastonmuutosta vastaan ja haluamme tukea kauppasopimuksia, eli että muualta tuotteet voivat tulla unionin alueelle, enkä, emmekä ratkaise laatuun liittyviä kysymyksiä, niin silloin järjestelmä ei voi toimia. Meidän täytyy varmistaa, että tekemillämme päätöksillä koskien ylärajan asettamista emme heikennä kansalaisten luottamusta yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Kiitän Dorfmania mietinnöstä ja yleiskommenttina totean, että tässä valiokunnassa aina reagoimme olemassa olevan politiikkaan ja muutamme sitä. Ja sitten on se pelko, että maatalous, yhteinen maatalouspolitiikka muuttuu dramaattisesti. Eikö meidän tulisi käydä ensin yleisempää keskustelua siitä, mitä me haluamme yhteisellä maatalouspolitiikalla? Muistutan, että YMP jatkuu seitsemän vuoden ajan. Päätöksiin menee jokunen vuosi. Eli nyt oikeastaan puhutaan kymmenen vuoden aikajänteestä. Maailma muuttuu tarvitaan ensin hyvää keskustelua siitä, mitkä ovat tavoitteemme, mitkä ovat ne seikat, joita me haluamme äh, saavuttaa yhteisellä maatalouspolitiikalla. Sen sijaan, että puhutaan modulaatiosta, pilareista, äh, vapaaehtoisesta sidotusta tuesta, nämä ovat välineitä, mutta mitä me haluamme, mitkä ovat tavoitteemme? Minun mielestäni kaksi seikkaa tässä on tärkeää. Meillä on kaksi tavoitetta. Ensin haluamme lisätä viljelijöiden kilpailukykyä. Tällä hetkellä on tulotukea, jota viljelijät käyttävät ihan elämiseen. He ovat riippuvaisia tuesta. He eivät investoi tukea tilaansa, jotta tila olisi tulevaisuutta kestävä. De minimissääntöjä voitaisiin lisätä tai sitten kriisinvarausta kasvattaa ja näin viljelijät sitten olisivat edelleenkin riippuvaisia tästä rahasta. Tulisi ajatella fiksummin, ottaa myös muita seikkoja huomioon, investoida innovointiin, riskinhallintavälineisiin, organisoitua paremmin niin, että olisimme vähemmän riippuvaisia Brysselin suorasta tuesta. Ja sitten kestämättömyys ja julkiset hyödykkeet. On pohdittava sitä, millä tavalla maatalousala voisi suoriutua paremmin, jotta tavoitteisiin päästään. Joskus markkinat kenties voisivat maksaa ylimääräiset kustannukset, eikä YMD. Eh, thank you very much. Kiitos. Kiitos Herbert Dorfmannille hänen tekemästään työstä, kun tänään kiitellään. Haluan kiitellä myös äitiäni, joka on minut synnyttänyt. Haluan kiittää häntä aivan kaikesta. No niin, mitä me yritämme saavuttaa tällä prosessilla? Ne ihmiset, jotka haluavat ryhtyä viljelijöiksi tai haluavat jatkaa viljelyä, kenties todennäköisemmin tämän prosessin lopussa, niin tekevät Kyse ei ole pelkästään elannosta, vaan siitä, että viljelijöiden mielenterveyskin säilyisi, kun on niin valtavat paineet, kun joutuu tekemään työtä ihan äh, ilman korvausta. Eihän se ole hyväksi kenellekään. No sitten yläraja, sellaista ei tällä hetkellä ole, eikä sellaista varmasti ole myöskään Irlannin tasavallassa. Sellainen tarvitaan. Tarvitaan tasa-arvoinen järjestelmä silloin, kun kyse on julkisista hyödykkeistä, onpa ilmaston ilmastonmuutoksen vastustamistoimista tai ympäristötoimista, niin tätäkin kautta saamme tuloja viljelijöille. Puhutaan uusiutumisesta. Ei ole mitään muuta ammattia niin, että esitettäisiin loukkauksia sen suhteen, että eh, ryhtyy til, tilalliseksi ja sitten viikon lopussa on vähemmän, vähemmän tuloja kuin viikon alussa. Emme me vaadi tällaista miltään muulta ammattiryhmältä, e, vaan kyllä tulo, tuloja täytyy olla sen verran, että itsensä pystyy elättämään. Jos vaikkapa on tuplasänky ja on vain yhden henkilön peitto. Nyt yritetään tällä peitolla peittää kaikki mahdolliset. Me tarvitsemme rahaa myös niille ihmisille, jotka haluavat hylätä viljelyn niin, että nuorille syntyy mahdollisuuksia. Mietinnössä on paljon hyvää. On hyvä kuulla esimerkiksi historiallisten maksujen äh, uudelleen tarkastelusta. On hyvä kuulla, että olisi täsmällisempää tukea pienille tiloille. Olen hieman hämilläni yhdessä kohtaa mietinnössä siellä puhutaan uusien haasteiden esiin noususta ja globaalista kasvusta. Mehän luomme ongelmia. Me luomme joka päivä ongelmia näillä kauppasopimuksella. Eli jos on kyse ongelmien noususta, niin lopetetaan tämä nousu niin, että viljelijät eivät joudu umpikujaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin ottaa seuraavan asian esille. uuden yhteisen maatalouspolitiikan pitäisi vaikuttaa siihen, että viljelijät saavat oikeudenmukaisesti tuloja. Ne pitäisi ottaa alueelliset kysymykset, elintarviketurvallisuus huomioon. Meidän pitäisi todellakin varmistaa, että suoria tukia lähennettäisiin toista, koska tässä on olemassa todella merkittäviä eroja köyhien ja rikkaiden jäsenvaltioiden välille ja nämä historialliset määrät pitäisi tarkistaa, nämä viitearvot pitäisi tarkistaa ja niitä pitäisi muuttaa vasta siirtymävaiheen jälkeen. Totta kai meidän pitäisi tässä pyrkiä edistämään nuorten viljelijöiden tilannetta. No varamat, se pitäisi, sitä pitäisi, se pitäisi päättää, koska se aiheuttaa epävarmuutta ja e, meidän pitäisi myöskin saada hätäpaketteja aikaiseksi esimerkiksi maitosektorille. No mitä sitten tulee näihin erityismahdollisuuksiin ja niiden käyttöönottoon, niin jäsenvaltioiden pitäisi voida päättää tästä. Minä puolan kyllä eurooppala- eurooppalaista yhteistä maatalouspolitiikkaa. Kolmansien maiden tuotantoa pitäisi käyttää ainoastaan silloin, kun puhutaan alituotannosta. Ja minä tässä nyt viittaan tuohon POSAI, POSAI-ohjelmaan, edustaja Dorfman. Ja totta kai tässä täytyy ottaa huomioon myöskin reuna-alueet. Ja, ja pitäisi huomioida myöskin se, mitä maatalousvaliokunta on jo tehnyt ajatellen monivuotista rahoituskehystä. Siinä pyydettiin lisää määrärahoja maatalouspolitiikalle ja toivottavasti meidän näkemyksemme otetaan huomioon ja että tämä hyväksytään myöskin sitten keskiviikkona suurella enemmistö. Meillä ei ole hirvittävästi aikaakaan tälle uudistukselle pitäisi tässä toimia oikeudenmukaisella tasolla ympäristön suojelu, yksinkertaistuminen ja hallinnollisen taakan vähentäminen. Edustaja Bove. Oui, uh... Niin. En käy tätä suurta keskustelua ruokaturvasta ja ilmastosta tai kauppavaihdosta, joka voi olla ongelma. Puhuisin sellaista seikoista, joita vielä ei ole mainittu. Ensinnäkin budjetti ja maatalouspolitiikka. Suurena vaarana tällä hetkellä näyttäytyy se, että meillä on hyviä ehdotuksia, joista olen kyllä samaa mieltä. Niitähän on ehdotettu jo edellisellä kaudella. Esimerkiksi se, että tuelle, tuille saataisiin katto. Mutta nyt kun komissio puhuu tukien ylärajasta, niin tässä taustalla tavoitteena on se, että tuen volyymiä pienennettäisiin, eli yhteisen maatalouspolitiikan äh, laajuutta kutistettaisiin, budjettia kutistettaisiin. Tällä on äh, siis se vaikutus, että yhteinen maatalouspolitiikka laittuisi, kutistuisi. Eli en ole tässä aivan näin helposti höynäytettävissä. Ja sitten kun puhutaan jäsenvaltioihin tuen jakautumisesta, niin sitten olemme havainneet, että nykyiset säännöt johtaisivat siihen, että tarvitaan 30 vuotta ennen kuin itä saavuttaa Länsi-Euroopan viljelijät. Eli harmonisaatio maksimissaan kymmenen vuoden aikana silloin, kun kyse on tuista itään ja länteen. Muutoin me synnytämme unionin sisälle kriisin. Tämä on tärkeä seikka. Ja sitten suhdanne elementti. Miten ehdotamme kriisitukia, kun me tiedämme, että jo nyt esimerkiksi maitoalan sääntelyn purkaminen on johtanut kriisiin, joka vallitsee eh, tällä hetkellä ja jatkossakin. Eli me olemme aivan kakkamaisessa tilanteessa. Meidän tulisi käydä todellakin perustavanlaatuinen keskustelu. En kuitenkaan pidä siitä, että keskustelemme ilman, että tiedämme, että meillä on budjetin eh, suhteen varmuus. En minä huolehdi tässä parlamentin kannasta, vaan jäsenvaltioiden kannasta. Sí, yo quiero darle las gracias al ponente, al señor Dorman, porque efectivamente está... Kiitokset, kiitokset esittelijä Dorfmanille. Hänen tekemänsä työtä arvostan suuresti ja pitkälti olen hänen kanssaan samoilla linjoilla. Ja pari asiaa, jotka eivät ole tulleet vielä täällä mainituiksi. Aikataulu. Se on aika tiukka, sanottako se myöskin komission suuntaan. Ja toisaalta taas kun katsotaan tätä asiakirjaa, niin meillä pitäisi olla mahdollisuus vedota innovaation, teknologiseen uudistamiseen ja maataloussektorin kehittämiseen. Integroitu maatalous, sitä pitäisi korostaa. Eli tarkoitan sillä sitä, että maanviljelijät tekevät paljon tämän asian toteuttamiseksi, mutta me emme vaan sitä halua noteerata. Ja minä toivoisin, että tämä huomioitaisiin myöskin tässä tekstissä. Kiitoksia. E Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää edustaja Dorfmania tästä mietinnöstä. Komission ehdottama malli. on otettu selkeästi tässä mietinnössä esille. Me haluamme eurooppalaisia kokonaisia tukia ja jäsenvaltioiden pitäisi vain erityisissä tilanteissa voida vaikuttaa tähän, mutta jäsenvaltiolla pitäisi kuitenkin olla tämä mahdollisuus. Tässä ei pidä ryhtyä yksinkertaistamaan lisää. Totta kai ulkoista konvergenssia täytyy edelleen seurata. Ykkös- ja kakkospilari ovat luonteeltaan erilaiset ja ne pitäisi nähdä myöskin erillään toisistaan, mitä tulee tuohon ulkoiseen konvergenssiin. No sitten markkinahallinta on tärkeää, kun ajatellaan kriisiä. Me tarvitsemme ennaltaehkäisytoimenpiteitä kriisejä ajatellen. Ja sitten riskien hallinta. Tähänkin me tarvitsisimme eurooppalaisia määrärahoja niin, että äh, voisimme vaikuttaa äärimmäisessä kriisitapauksessa. Tarvitsisimme myöskin ohjelmia esimerkiksi hunajan tuotannon osalta yhteisessä markkinajärjestelyssä. Seuraavat kuukaudet tulevat olemaan erittäin intensiivisiä ja edustaja Dorfman varmasti vastaa kysymyksiin jatkossakin ja ottaa varmasti kollegoiden näkemykset huomioon. Edustaja Puda. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Ihan lyhyesti. Me olemme tyytyväisiä tähän tekstiin ja siihen, miten paljon työtä tähän on uhrattu. Mutta kollega Dorfman, minua huolestuttaa kohta 13. Viittaatte suoriin tukiin ja siihen, että tässä huomioidaan sosioekonomiset erot, tuotantokustannukset jäsenvaltioiden eri olosuhteet. Minä edustan itäistä Eurooppaa ja siellä me kärsimme siitä syystä, että maksut ovat paljon alhaisemmat kuin muualla Euroopassa. Mutta me taistelemme samoilla markkinoilla ja tästäpä syystä me tarvitsemme selkeän tavoitteen, eli että maksut ovat samat. Tietenkin jäsenvaltioiden väliset eroavaisuudet täytyy huomioida, mutta me emme voi hyväksyä sitä, että vuoden 2020 jälkeenkin eroavaisuudet maksujen osalta ovat näin suuret idän ja lännen välillä. Vaikka kaikki maanviljelijät eivät ole samoilla linjoilla, niin kyllä meidän pitäisi tuottavuus jollakin tavalla linkittää maksuihin. Me aina sanomme, että me maksamme liikaa maatalouspolitiikkaan. Minä uskon, että siinä vaiheessa tästä ei tarvitsisi enää keskustella laisinkaan. Jotkut jäsenvaltiot pohtivat sitä, että miksi tarvitaan niin paljon rahaa YMPtä varten. No jos pihvi maksaa tänään 20 euroa, niin se johtuu siitä, että raha on pistetty ymp -hän. Brexitin jälkeen raha menee ehkä rajavalvontaan ja pihvin hinta nousee tai sitten he syövät hormonilihaa jostain kolmannesta maasta. Edustaja Jaak, niin kiitoksia. Hienoa, että Herbert Dorfman ottaa tämän komission tarjouksen vastaan. Kysymyks, kysymys kuuluu, että voidaanko tämä täytäntöönpanna myöskin, koska me saa unohtaa, että viljelijä on tässä intressin keskiössä. No sitten tuo yläraja ja degressio, nämä ovat tärkeitä. Jäsenvaltioiden pitäisi nämä asiat hoitaa kun ajatellaan esimerkiksi 30 hehtaarin tilaa Bayerissa, joka vaikuttaa melko pieneltä, niin se on melko suuri. Ja sitten nämä suuret tilat siellä on paljon työntekijöitä, mutta totta kai tässä on erilaisia kustannuksia ja tämä voidaan tietysti parhaiten tehdä jäsenvaltioiden tasolla eikä Euroopan tasolla. Sitten kolmas asia on hienoa, että Dorfman puhui myöskin noista siirtymäkauden säännöistä, jos emme saa tätä oikea-aikaisesti toteutettua. Tässä tarvitaan varmuutta ja viljelijät tarvitsevat tietysti tätä varmuutta omaa maatalouspolitiikkaansa silmällä pitäen. Kiitos. Katainen. Edustaja Katainen. Kiitokset, kiitokset puheenjohtajalle ja kiitokset herra Dorfamille tasapainoisesta mietintöluonnoksesta. Maataloustuottajien parempi tulonmuodostus ja asema ruokaketjussa on, on hyvin siinä huomioitu vähintäänkin kohtuullisen hyvin. Joitakin kehitysehdotuksia silti mietinnössä nimittäin todetaan, että ensimmäisen ja toisen pilarin rahoja pitäisi tarkistella yhdessä verrattaessa jäsenmaiden saantoa. Tämä ei ole perusteltua, sillä suorien tukien ja alueiden kehittämisen toimenpiteet ovat hyvin erilaisia. Toiseksi en kannata pakollista lisätukea pienille tiloille, sillä tässä on riski näennäisviljelyn tukemiselle. Ähm, maatalousbudjetin kiristyessä tuki pitäisi ennemminkin ohjata aktiivisille perheviljelmille ja nuorille viljelijöille. Kolmanneksi mietintö jättää huomioimatta metsäsektorin ja biotalouden roolin osana yhteistä maatalouspolitiikkaa ja sen, ja sen ohjelmia, jotka ovat tärkeä osa monen tuottajan tulonmuodostuksessa. Lopuksi äh, uutena parlamentin jäsenenä haluan toivottaa Akri-valiokunnan ja myös herra Dorfmanin delegaatiomatkalle Itä- ja Pohjois-Suomeen. Sillä matkalla toivottavasti pääsemme näiden asioiden äärelle sitten ihan käytännössä. Благодаря, господин председател. Направо към темата. Смятам, че един от сериозните... Kiitos, puheenjohtaja. No, puhun nyt esimerkiksi tilojen ryöstämisestä, joka on ongelma joissakin maissa. Se hankaloittaa nuorten viljelijöiden tilannetta. Meidän täytyy löytää ratkaisu, joka tasapainottelee tukien ja aktiivisuuden välillä joko tuetaan enemmän todellisia tuottajia tai palkitaan siitä, että luodaan lisää työpaikkoja. Yhteisillä markkinoilla on yhteiset säännöt, mutta eurooppalaiset tuottajat ovat samankaltaisten haasteiden edessä, eli ilmastonmuutos, erilaiset eläintaudit sun muut, Bulgaria, Kroatia, Suomi, eivät voi yhtä asiaa ymmärtää näitä eroja tukien osalta, vaikka meillä on samankaltaisia ongelmia ratkaistavana. Samojen ongelmien ratkaisemiseksi pitäisi tukien mielestäni myöskin olla samansuuruiset. Eurooppalaiset eri Euroopan kolkissa odottavat sitä meiltä. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Alkuun toteaisin, että meidän täytyy palkita eikä aiheuttaa päänvaivaa maanviljelijöille. Ja mitä täällä kuulimme, maanviljelijöillä on keskeinen rooli myöskin muihin markkinatoimiin liittyen. Habitat, vesidirektiivi ja niin poispäin, viittaan tässä myöskin ilmastosopimuksiin. Nämä ovat tärkeitä osa-alueita ja kyllä meidän täytyy tehdä tiiviimpää yhteistyötä. Me tarvitsemme riittävästi tuotteita, mutta niin kuin kollegamme Kiines totesimme, meidän täytyy varmistaa, että maanviljelijät saavat heille kuuluvat tulot. Ja vetoaisinkin siihen suuntaan, että me puhumme tässä nyt yhteisestä maatalouspolitiikasta. Minä puolustan kansallisia perhetilallisia ja meidän täytyy varmistaa, että heidän työnsä saa riittävää arvostusta. Näin pidämme myöskin maaseudun elävänä. Ihan niin kuin Junkerahaston osalta on tehty, monia asioita voidaan ikään kuin nivoa yhteen ja sitä kautta saada lisäarvoa aikaiseksi. Meidän täytyy lähteä siitä ajatuksesta, että palkitsemme maanviljelijöitä heidän tekemästään työstä. Valitettavasti tällä hetkellä emme vielä niin toimi. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Tässä on todellakin tehty valtava, valtavaa työtä, tärkeää työtä, mutta meidän pitää kuitenkin vielä hiukan onnistella niin, että saamme hyvän tuloksen aikaiseksi. Minä puhun paljon viljelijöiden kanssa ja he sanovat minulle aina monia asioita. Yhtäältä he näkevät kyllä tämän uudelleen kansallistamistendenssin. Ja tämä on kyllä huolestuttavaa. Me näemme, että juopa jäsenvaltioiden välillä ei ole pienentynyt. Emmekä saa tässä nyt tehdä suuria virheitä, vaan meidän täytyy todellakin tämä asia tuoda keskiöön ja pitää huoli siitä, että markkinoilla, joissa on samanlaiset kilpailuehdot, myöskin tuet olisivat samaa tasoa. Ja sitten vielä toinen asia, mikä ei ole mielestäni oikeutettu. Ei ole hyvä, että ihmiset itäisistä jäsenvaltioista lähtevät sadonkorjuaikaan länteen esimerkiksi poimimaan mansikoita, mutta eivät sitten omassa maassaan voi pitää tilansa. Eli tämä kuilu pitäisi tästä mietinnöstä vielä poistaa. Ja kohta 13 ei mielestäni myöskään ole oikea. Tämä täytyy todellakin korjata. Jos pitää olla samanlaiset ehdot, meidän täytyy myöskin sanoa, miten ne voi saavuttaa. Meidän täytyy tehdä hyvin selvästi, selväksi, että tukien kautta, viljelijöiden tukien kanssa vahvistamme myöskin kuluttajia, sillä miten hinta muodostuu kaupassa, jos on sitä mieltä, että se on korkea, niin sitten kyllä ollaan hakoteilla, koska tilanne on täysin päinvastainen. Apreciez eforturile depuse de domnul Dorfman uh, privind acest raport, care... Kiitos. Minä arvostan edustaja Dorfmanin panosta tämän mietinnön muodossa. Se on minusta hyvä, mutta olen kollegan kanssa samaa mieltä suorista maksuista. Niiden tulisi olla tasapainossa jäsenvaltioiden kesken, jotta sekä sosiaalisia että taloudellisia eroja voitaisiin vähentää. Suorat tuet tulisi jakaa oikeudenmukaisesti kaikkien jäsenvaltioiden kesken. Haluaisin kiinnittää huomionne myös siihen, että meidän tulisi puhua siitä, että Euroopalla on edessään huomattava haaste, nimittäin väestön ikääntyminen. On aivan oleellisen tärkeää tukea nuoria viljelijöitä. Tämä on myös yhteisen maatalouspolitiikan yksi painopisteistä vuoden 2020 jälkeisellä kaudella. Ponnisteluita on tehty tähän suuntaan, mutta emme ole voineet varmistaa tulevaisuutta ja sillä on vaikutuksensa talouteen. On saatava yksinkertaisia, helppoja välineitä nuorten tueksi silloin, kun he haluavat muuttaa maaseutualueelle, jotka haluavat uudistaa viljelyä ja tiloja. Tiloja täytyy myös sopeuttaa uuden teknologian tuloon. Meidän on tuettava yrittäjyyttä ja kehitystä esimerkiksi mattila matkailun kautta – viljelyn ja matkailun tulee yhdistyä sillä tavalla, että äh, se voi tukea maaseudun kehittämistä, infrastruktuuria ja muuta kehitystä. Ilman näitä sosioekonomisia tukitoimia on hyvin vaikeaa taivutella nuoria maanviljelijöiksi. Um, Kiitoksia herra puheenjohtaja. Mielenkiintoinen keskustelu. Herbert on laatinut erittäin te- hienon tekstin ja olen lähettänyt sen seitsemälle järjestölle Irlannissa. Ja siellä ei ole päästy yhteisymmärryksen asiasta. Kyllä nyt täytyy puuttua keskeisimpiin kysymyksiin. Ongelmana on se, että me voimme lähteä sitä muokkaamaan loputtomasti ja sitten meillä on aikaa kulunut vaikka ja kuinka paljon Kärsimystä on syntynyt, me jäädemme neuvottelemaan neuvoston kanssa ja monet asiat, joita pyydämme, eivät mene läpi. Joten nyt täytyy hiukan toppuutella. Tässä on paljon tunteita ymmärrettävästi mukana, mutta kyllä meidän täytyy nähdä myöskin tämä kokonaisuus. Mitä tarkoittaa perhetila? Joillakin on tietty visio asiasta mutta asiaa voidaan tulkita eri tavalla eri puolilla Eurooppaa. Se, mikä on suuri ja pieni, niin niillä on eri merkitys eri maissa. Mitä tulee degressiivisiin maksuihin ja ylärajaan, me tiedämme, että ne ovat jossain vaiheessa todellisuutta, mutta se, että pitäisikö asiasta päättää kansallisella vai EU-tasolla, niin ne ovat sellaisia kysymyksiä, johon kaipaan vastauksia. Sitten nuorviljelijät, ne jotka ovat nähneet edellisen uudistuksen, niin me olemme korostaneet juuri nuorviljelijöiden ö, asemaa ja me tarvitsemme myöskin hyvän eläköitymisjärjestelmän, mutta on olemassa monia asioita, joita ei tässä mainita laisinkaan. Komission ehdotus, elintarvikejakelu, ketjun, siihen liittyvä ehdotus, sitä kaipaamme kipeästi. Mutta pahoin pelkään, että me lähdemme muokkaamaan tätä tekstiä loputtomasti, emmekä siten välitä selkeää viestiä komission suuntaan ja siksi he ehkä jättävät parlamentin näkemyksen kokonaan huomioita. Oikein paljon kiitoksia ja kiitokset Herbertille. Toivotaan, että lainsäädäntöehdotus on huhtikuussa viimeistään valmi, valmiina niin kuin on luvattu. Nyt komission edustaja, olkaa hyvä. Thank you very much, Paljon kiitoksia ja kiitokset, että saan puheenvuoron vaikka onkin jo melko myöhä. Me todella pidämme tätä herra Dorfmanin mietintöä erittäin hyvänä ja se on myöskin hyvä osa tätä meidän ehdotustamme ja monet asiat heijastelevat myöskin omaa ajattelutapaamme, niin kuin tässä viime marraskuun tiedonannossa on todettu. Haluaisin tässä ottaa tämän uuden mallin esille, jakelumalliin. Ja haluaisin tässä tehdä selkoa erästä asiaa. Tämä uusi malli kattaa meidän mielestämme molemmat pilarit, eli suorat tuet ja myöskin maaseudun kehittämisen. Ja nämä pitäisi yhdistää niin, että voitaisiin varmistaa myöskin, että mitä me haluamme niiltä, niillä saavuttaa. No, tässä on kaksi huolenaihetta, mitä tulee tähän uuteen malliin. Ensimmäinen liittyy tähän mahdolliseen uudelleen kansallistamisriskiin tai tähän uuteen luonteeseen. Ja toinen liittyy tähän alueellistamiseen. Haluaisin vakuuttaa teille, että tarkoituksemme ei ole uudelleen kansallistaa YMPtä ja tämä malli ei johda myöskään siihen. Me haluamme saada riittävät suojelauskkeet EUn tasolla ja, ja säännöissä niin, että tästä tulee todellinen yhteinen maatalouspolitiikka. Ensimmäistä kertaa me olemme nähneet säännöissä, että meillä on yhteiset tavoitteet ja yhteiset indikaattorit, miten tavoitteet pitäisi saavuttaa Euroopan tasolla. Ja tämä sinällään on tiukka side siinä, että maatalouspolitiikka saadaan nivottua yhteen, mutta me emme jää tähän. Meillä on tietysti vaatimukset, jotka ovat tärkeitä. Ja haluamme myöskin varmistaa, että on myöskin riittävä hallinnollinen rakenne, jotta voidaan varmistaa, että YMP voidaan mahdollisimman hyvin hallinnoida kaikissa jäsenvaltioissa. Ja kaiken kaikkiaan me olemme sitä mieltä, että meillä on hyvä paketti, jolla me voimme vastata kaikkeen kritiikkiin ja varmistaa, että tästä YMPstä todellakin tulee yhteinen. No sitten tämä alueellistaminen, jotkin jäsenvaltiot tätä pitävät tärkeänä ja tässä ollaan nyt huolissaan, että tämä uusi malli jotenkin äh, vaikuttaisi siihen, että ei voitaisi ykkös pilaria ja maaseudun kehittämistä yhdistää, no me emme ole sitä mieltä, jos jäsenvaltio haluaa pitää kiinni tästä lähestymistavasta, että ykköspilari olisi kansallisella tasolla ja kakkospilari alueellisella tasolla, niin kyllä se tähän malliin sopii. Ja me haluamme varmistaa, että tämä todellakin heijastuu lainsäädäntöehdotuksessa, emmekä halua mitenkään vaikuttaa jäsenvaltioiden perustuslaillisiin vaatimuksiin. No sitten kolme asiaa vielä, mitkä haluan nopeasti ottaa esille. Substanssissa me kaikki olemme samaa mieltä ja näin tämän myöskin tästä mietinnöstä, että pitää tukea nuoria viljelijöitä ja tässä myöskin painotetaan riskinhallintaa. No, haluaisin lisätä siihen vain yhden asian, se on, että tällä hetkellä me olemme jo käyttäneet näitä välineitä, jotka ovat siis osa koontiasetusta. Kakkospilarissa neuvottelemme niistä viime vuonna. Meidän täytyy varmistaa, että riskinhallintavälineet ovat myöskin ykköspilarissa mukana niin, että ne ovat molemmissa tehokkaita ja olisivat mukana tässä uudessa mallissa. No sitten vielä substanssista liittyen tähän ympäristöarkkitehtuuriin, kuulin kritiikkiä liittyen viherryttämiseen ja sitten viittauksia tilintarkastustuomioistuimen. Se mikä nyt tässä tiedonannossa on, se vastaa jo tilintarkastustuomioistuimen viherryttämisraportin me olemme oppineet. Se, että meidän täytyy katsoa, tarkastella tätä järjestelmää sen sijaan, että meillä on eri tasoja. Meillä olisi vain kaksi tasoa pakollinen järjestelmä, joka olisi pakollinen kaikille viljelijöille Euroopan laajuisesti – ja sitten joustava vapaaehtoinen järjestelmä, joka olisi ykköspilarissa ja kakkospilarissa, joka antaa jäsenvaltioille tarvittavan joustavuuden luoda ympäristötoimenpiteitä, jotka vastaavat omia tarpeita. Ja näin me parannamme myöskin YMPn arkkitehtuuria, joka on yksi suurista prioriteeteista tässä tiedonannossa kiinnitin huomiota, että monet teistä puhuitte budjettikysymyksistä ja siitä tarvitaan riittävästi määrärahoja. No tässä tiedonannossa ei tästä mainita. Tämä liittyy monivuotisen rahoituskehyksen ehdotuksiin. Komissio esittää nämä toinen päivä toukokuuta, joten täytyy vielä odottaa muutama viikko, jotta saadaan tämä pohja niin, että voidaan keskustella myöskin budjettikysymyksistä tässä yhteydessä. No sitten vielä aikataulu. Herra de Castro on että komissio aikoo nyt lainsäädäntöehdotuksen esittää toukokuun lopussa. Ja kun nyt katsoin teidän aikataulua, tästä on tarkoitus äänestää toukokuun 17. päivänä. No tämä on hyvä aikataulu siinä mielessä, että sitten meillä on mahdollisuus ottaa teidän näkemykset mukaan, kun valmistelemme omia lainsäädäntöehdotuksia komissiossa. Tiedämme jo paljon, tai olemme kuulleet paljon, ja tuon lopullisen kuvan näemme sitten pari viikon kuluttua, ja tiedätte, että komissio on todella päättänyt päättäväinen ja ottaa myöskin teidän näkemyksenne huomioon sitten, kun näistä asioista päätetään. Komissio sitten vielä jotkut teistä esititte huolenaiheita liittyen tähän siirtymäkauteen. Me kaikki tiedämme, että kun yhteislainsäätäjät ovat vihdoin hyväksyneet nämä säännöt YMPn osalta, ja jäsenvaltiot tarvitsevat hiukan aikaa, ehkä hiukan enemmän kuin viimeksi, jotta ne voivat toimeenpanna nämä paikan päällä, sillä uusi, tämä malli on uusi, ja jäsenvaltioiden täytyy sopeuttaa järjestelmänsä, jotta tämä tapahtuu toimivalla tavalla tämän mallin kautta. Ja meidän täytyy varmistaa, että jäsenvaltiolla on riittävästi aikaa ja että niillä on myöskin liikkumavaraa katsoa, mitkä nuo perussäännöt ovat, jotta voivat sopeuttaa järjestelmänsä sitten vastaavasti. Meillä on tässä yhteistä pohjaa, jotta voimme varmistaa, että emme kiirehdi, vaan että se tehdään oikein, koska ainoastaan sitten, sitten malli todellakin tuottaa meille lisäarvoa näissä tavoitteissamme. Kiitos. Edustaja Dorfman, olkaa hyvä. Ja, danke, Puheenjohtaja, kiitoksia. Alkuun kiitokset kaikille. Mielestäni tämä oli rakentavassa hengessä toteutunut keskustelu. Monia hyviä, mielenkiintoisia kommentteja kuultiin, joten kiitokset kaikille näistä. On tietenkin mahdotonta kommentoida yli 30 puheenvuoroa, joten ihan lyhyesti kun kellokin käy. Niin kuin täällä sanottiin tästä uudesta täytäntöönpanon mallista, mielestäni pitää pitää ovet auki sellaisellekin. Me emme voi sanoa, että se mitä unionin ja jäsenvaltioiden välillä tapahtuu YMPn suhteen, olisi vailla byrokratiaa tai täydellisyyttä hipovaa. Ja jos tämä NDM yksinkertaistaa tilannetta, niin mikä ettei? Niin kuin täällä on sanottu, niin tämä uusi malli, siihen tulemme perehtymään yksityiskohtaisesti monelta kantilta valotettuna, ottaako se todellakin yksityis, äh, yksinkertaistamista vai tarkoittaako tämä vain ja nostaan siirtoa jäsenvaltion tasolle, unionin tasolta, tarkoittaako tämä uudelleen kansallistamista ja mitä tämä tarkoittaa äh, alueellistamisen osalta. Ja sitten on sanottu, että en ole ottanut sitä sun tätä huomioon. No on tietenkin selvää, etten voinut huomioida kaikkia aiheeseen liittyviä asioita, metsätalous, äärimmäisen syrjäiset alueet, POSEI-ohjelma, On tietenkin selvää, että nämäkin ovat tärkeitä asioita ja pyrimme huomioimaan ne lopullisessa versiossa ja minä uskon, että tällaisia asioita huomioivia tarkistuksiakin esitetään ja kyllä me varmaan ne tulemme myöskin hyväksymään. Ja mitä ehdotettiin vihreän arkkitehtuuriin liittyen, eli että selkeämpiä sanakäänteitä kaivataan hyvä niin. Yritän vielä yksinkertaisemmin nämä asiat täällä mainita. Kollega Jaar, toki tekstiä voi tulkita miten haluaa, mutta en sanonut, että degressiivisyys ja ylärajan asettaminen, se pitäisi jättää jäsenvaltioiden tehtäväksi. Minä sanoin, että ensimmäinen hehtaari ja siihen liittyvät maksu olisi degressiivinen, tai sen jälkeinen maksu olisi degressiivinen. Kyllä tässä on ilmeisesti syntynyt jonkunlaista sekaannusta. Olen toki tietoinen myöskin siitä, mitä täällä ihan oikeutetusti todettiin, että tässä katsotaan tietenkin ö, omaan napaan – jäsenvaltiotasolla. Tästä oikeudenmukaisesta jakoavaimesta tullaan tietenkin keskustelemaan vielä kiivaasti. Se, mitä kollegamme Guinness totesi, tekstiä ei pitäisi lähteä muokkaamaan hamaan tulevaisuuteen asti, mutta en halua tietenkään estää ketään esittämästä tarkistuksia. Mutta minä olen samaa mieltä Mairitin kanssa sen suhteen, että meidän pitäisi päästä yhteisymmärrykseen tärkeimpien asioiden osalta. Meidän on yritettävä löytää yhteinen kanta, katsottava mikä on enemmistön kantaa, enemmistön ö, tukea nauttiva kanta. Me kaipaamme viestiä komission suuntaan. Toivomme, että komissio huomioi meidän näkemyksemme ja mikäli komissio ei huomioi kantaamme, niin meillä on tietenkin lainsäädäntöehdotukseen liittyen oikeus ympätä ovia omia toivomuksiamme. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä ja parlamentilla pitää olla selkeä kanta. Se on kaiken A ja O. Mielestäni ei ole järkeä ympätä kaikki maailman asioita tähän tekstiin, joka ei sitten loppujen lopuksi kerro juuri mistään mitään. Me tiedämme lukuihin liittyen, että aika lailla mahdoton tehtävä on edessämme. Tällä lainsäädäntökaudella tuskin tätä projektia saadaan yksin kansiin, mutta minä uskon, että meidän tulisi pyrkiä toimimaan siten, että lainsäädäntöhankkeita työstetään ja niistä äänestetään jossain vaiheessa. Jos emme pyri toimimaan näin, niin sehän tarkoittaisi sitä, että kesän jälkeen meidän ei tarvitse tehdä enää yhtään mitään. Sillä jos parlamentilla ei ole kantaa lainsäädäntöehdotuksiin liittyen, niin silloin uusi parlamentti tuskin korvansa lotkauttaa sille, mitä vuoden loppupuoliskolla aiheeseen liittyen lausutaan. Tämä teksti, jonka olen laatinut lyhyessä, lyhyellä varoitusajalla – niin perustui myöskin komission suulliseen vetoomukseen, että kunhan parlamentti on äänestänyt asiasta, niin sitten lainsäädäntöehdotus tulee pöydälle. Eli en tarkoita tässä valiokuntaäänestystä, vaan tämä virallinen täysistunto viikon aikana suoritettava äänestys. Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, tarvitsen itse vielä kaksi ja puoli minuuttia puheaikaa. Joustavuus kyllä, mutta ei uudelleen kansallistamista. Meillä on uusi äh, väline. Totta kai kaikki toteutettaisiin komission valvonnassa niin, että pidämme kiinni tästä kilpailukykyperiaatteestamme. Luonnollisesti meillä on painopisteemme esimerkiksi nuoret viljelijät. Ensimmäisessä pilarissa tulisi kattaa 30 prosenttia ja sitten 70 prosenttia olisi sidoksissa täydentäviin ehtoihin. Jos 30 prosenttia olisi tässä uudessa mallissa ja 70 prosenttia sitten käytettäisiin täydentäviin ehtoihin, niin varmasti jäsenvaltiot tämän ymmärtäisivät. Luonnollisesti innovaatio, innovointi on hyväksi silloin, kun se toteutuu oikein. Me puhumme uuden aikakauden alusta maanviljelykselle. Me voimme esimerkiksi taistella tauteja vastaan, voimme arvioida kasvien tilaa. Meillä on uusia haasteita ja uusia mahdollisuuksia edessämme. Sitten sukupolvenvaihdokset ja oikeudenmukainen korvaus viljelijöille. Nämä ovat suuria haasteita. On keskusteltava myös siitä, että yhteinen maatalouspolitiikka ei koske pelkästään viljelijöitä, vaan meitä kaikkia kuluttajina ja kansalaisina. Voimme hyötyä myös matalammista hinnoista – No sitten aikatauluhan riippuu poliittisesta tahdosta. Te olette nyt tehneet paljon työtä, olette antaneet oman panoksenne. Meillä on kontiasetus, joka on hyvä ratkaisu ja tätä kautta saamme uusia ratkaisuja mahdollisiksi. Ei tarvitse lähteä keksimään uudelleen koko yhteistä maatalouspolitiikkaa, vaan voimme vain äh, ikään kuin täydentää vielä, äh, tehdä paremmiksi tiettyjä seikkoja. Toivoisin, että saisimme mahdollisimman vähän tarkistuksia tähän mietintöön. Myös komissio kuuntelee tarkalla korvalla meidän keskusteluja. Me emme vielä tässä vaiheessa tarvitse lopullisia ratkaisuja. Kyllä äh, tavoitteet ovat nyt äh, selkeänä mielessä. Nyt täytyy äh, vain sitten täytäntöön panna lainsäädäntöhankkeita. Kenties uusi komissio ja uusi parlamentti sitten vain tyytyy uudelleen tarkastelemaan tätä politiikkaa me emme tiedä, miten jatkossa käy, mutta tarkistuksia siis voidaan tehdä 19. päivä maaliskuuta saakka. 19. päivä ei järjestetä valiokunnan kokousta. Eli käyttäkää tuo päivä sitten omien tarkistustenne lopulliseen viilaamiseen, jotta voitte ne jättää mahdollisimman hyvässä muodossa. 20. päivä on sitten valiokunnan kokous. Kiitoksia. Aikaakin olisi vielä jokunen minuutti. Haluan kiittää teitä kaikkia ja myös tulkkeja. Mukavaa illan jatkoa ja vielä kerran kiitän esittelijää ja kaikkia varjoesittelijöitä ja muita osallistujia. Kiitos.